istuutumaan. Kansallisten parlamenttien kollegat ja myöskin Euroopan parlamentin kollegat, koska haluaisimme aloittaa. On hyvin vaikea aloittaa, jos täällä kävellään ympäriinsä ja seisotaan siellä keskellä. Joten istuutukaa. Olkaa hyvä. Haluaisin heti alussa selittää teille, ennen kuin aloitamme, että tulkkaus on monillakin kielillä. Siis yhtä loppuoikeusta lukuun ottamatta kaikki ovat käytössä, joten täytyy valita vastaava kanava, jotta kuulee halutun kielen kuulokkeiden välityksellä. Teillä on myös täysi dokumentaatio Tukholman ohjelmasta. Ja siellä myös tämän täysin ulkopuolella on niitä saatavissa tämä dokumentaatio. Sitä voidaan käyttää tulevassa parlamenttityössä tällä alueella, joten ottakaa kaikki asiakirjat mukaan. Ehkä nyt tai sitten myöhemmin. No niin, kollegat, jos voisimme aloittaa. Tervetuloa kaikille, mutta erityisesti herra Pär Westerberg, joka tässä vasemmalla puolella istuu, joka on Riksdagenin puhemies, Ruotsin parlamentin puhemies, joka on tässä toisena puheenjohtajana molempina päivinä. Kiitoksia paljon, herra puhemies, että valmistelitte tämän kokouksen yhdessä Euroopan parlamentin kanssa teidän parlamentin työntekijänne tekevät kovasti töitä meidän työntekijöidemme kanssa. Joten kiitoksia kaikille niille, jotka tätä kokousta valmistelivat. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi hyvin lämpimästi osallistujat kansallisista parlamenteista, EUn jäsenvaltioista ja ehdokasmaista. Euroopan parlamentin osallistujat, kollegat, tervetuloa teillekin. Olette myös ikään kuin isäntinä tässä kokouksessa. Ja erityisesti herra Juan Fernandez López Aguilar, joka on Euroopan parlamentin jäsen, kansalaisvapauksien sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Ja kollegamme López Aguilar, alusta Euroopan parlamentin puolesta ja Ruotsin riksdagenin puolesta herra Thomas Budström, Ruotsin parlamentin jäsen. Siis oikeusasioiden puheenjohtaja Riksdagenistakin myöskin pitää alustavan puheenvuoron. Ja tervetuloa myös EUn toimielinten edustajille herra Luke van der Bande, alueiden komitean jäsen ja sitten Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen edustaja ja kaikki muutkin jäsen, vieraat ovat tervetulleita. No niin, nyt teillä on ilmeisesti kuulokkeet päässä, niin joten siirryn puhumaan äidinkieltäni. Hyvä puheenjohtaja Westerberg. hyvät parlamentin jäsenet, parlamentin jäsenet, hyvät vieraat, tervetuloa ensimmäiseen tällä toimikaudella yhteiseen kokoukseen, johon osallistuu kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti. Kaksipuolinen ja monipuoliset suhteet kansallisten parlamenttien kanssa, niillä on ollut aina olennainen merkitys Euroopan parlamentille. Meidän kamarimme ovat sekä lainsäätäjiä että edustavat välittömästi kansalaisia. institutionalisoitu yhteistyö on kosakin puitteissa. Siellä yhteistyö on ollut käynnissä jo 20 vuoden ajan. Kuten tiedätte, kuusi edustajaa Euroopan parlamentista kuuden edustajan kanssa pitää kokouksia kaikista jäsenmaista EU:ssa. Meillä on myös parlamenttien puheenjohtajien, puhemiehistöjen kokouksia – Viime vuosina lisävälineitä on myöskin luotu äh, keskusteluun. Nyt ratkaisella hetkellä jatkamme yhteistyötä. Kun nyt meillä on parlamenttien välinen kokous, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välinen kokous. Lissabonin sopimus, joka ensimmäistä kertaa antaa myöntää kansallisen parlamentille aktiivisen roolin tulee voimaan noin kahden viikon kuluttua ensimmäinen joulukuuta. Me koko, olemme kokoontuneet tänään yhteiseen kokoukseen, parlamenttien väliseen hyvin, keskustellen hyvin ajankohtaisesta aiheesta, joka on Tukholman ohjelma. Ruotsin puheenjohtajana maana haluaa, että jo joulukuun huippukokouksen aikana, joka on siis ensimmäisellä puoliskolla joulukuuta, hyväksyttäisiin Tukholman ohjelmaa koskien turvallisuutta, sisäasioita ja oikeusasioita. Kansalaistemme kannalta turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden asia on ratkaiseva. Siis heille hyvin ratkaisevasta asiasta puhumme. Kun sopimus tulee voimaan, niin meidän yhteistyömme tulee kattamaan uusia alueita, kuten tiedätte. Te, eli kansalliset parlamentit, te tutkitte kaikkien uusien aloitteiden sopu, onko, ovatko ne sopu, sopusoinnissa subsidiariteettiperiaatteen kanssa. Ja te annatte perustelun mielilausunnon näistä asioista. Euroopan parlamentti jo ensi viikolla hyväksyy tätä vastaavan säädöksen, jotta voisimme tehdä nopeata ja tehokasta yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Muistakaapas, että nämä konsultaatiot kaikkien säädösten puitteissa. Siihen on aikaa kahdeksan viikkoa. Säännöstöämme sopeutamme tähän jo ennen kuin eh, Lissabonin sopimus tulee voimaan. Sen lisäksi puhemiehistö Euroopan parlamentissa luo tällaisen välineistön, jotta voitaisiin tehdä yhteistyötä myös valiokuntien välillä. Tämä on uusi tähän asti hyvin harvoin käytetty yhteistyömuoto Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Tällainen välitön yhteistyö valiokuntien välillä. Ja asetamme suuria odotuksia tämän yhteistyön varaan. Voisin kuvitella, että valiokuntien välinen yhteistyö Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa alkuun, niin siihen parhain teema voisi olla tällainen valvonta Europolin osalta ja Eurojustin osalta ja, ja niiden asioiden seuranta. Se olisi hyvä kokeilu siitä, miten tämä yhteistyö meiltä sujuu. Joten toista vielä kerran. Meillä on kosakin puitteissa tehtävä yhteistyö Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Meillä on yhteinen parlamenttien välinen kokous, kuten tänään, ja kolmannen tyypin yhteistyötä luomme, tällainen erityisen intensiivinen yhteistyö valiokuntien välillä. Se, mistä tänään puhumme, siis siinä puhumaan tämän päivästä kokouksesta, on tällainen Ruotsin aloite. Ja siinä pyrkimyksenä on saada aikaan no, uudet suuntaviivat ja prioriteetit siinä, miten EU tekee tämän työtä tämän vapauteen turvallisuuteen oikeuteen perustuvasta alueesta. Helmikuussa Pariisissa oli tätä koskeva kokous, että sellainen aloite siellä hyväksyttiin ja tästä Ruotsia puheenjohtajamaan vielä kiitämme kovasti, että se hyväksyi tämän tehtävän itselleen ja että se Euroopan parlamentin kanssa yhteistyössä tämän kokouksen valmisteli. Tämä on hyvin tärkeä asia. Parlamenttien puhemiehistöjen kokouksen suositusten tässä toimimme siis koskien sekä Euroopan parlamenttia että kansallisia parlamenttia. Joten nyt lopuksi haluaisin eh, kiittää puhemies Westerbergia. Haluaisin kissa luovuttaa hänelle saman tien puheenvuoron ja eh, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos eh, herra puheenjohtaja, puhemies, parlamentin ja parlamenttien jäsenet, on suuri ilo minulle saada toivottaa teidät tervetulleeksi tähän yhteiseen parlamentaariseen kokoukseen, jossa puhumme parlamentaarisesta ulottuvuudesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, niin kutsutusta Tukholman ohjelmasta siis. Ensin haluaisin kiittää puhemies Pusekkia hyvin läheisestä ja hyvästä yhteistyöstä kun olemme valmistelleet tätä kokousta. Parlamenttien välinen yhteistyö Euroopan unionissa on muuttunut yhä tärkeämmäksi ja sen puitteissa tehdään äh, yhä enemmän yhteistyötä, erilaista yhteistyöstä. 20 vuotta sitten COSAC tapasi ensimmäisen kerran. Kansalliset parlamentit osallistuvat aktiivisesti äh, Euroopan unionin hyvään toimivuuteen ja legitimiteettiin. Kansallisina parlamentteina me olemme aktiivisia kumppaneita ja autamme huolehtimaan siitä, että Euroopan unionin toimenpiteet ovat parhaat mahdolliset. Lissabonin sopimuksen myötä kansalliset parlamentit saavat äh, uuden erityisen aseman ja äh, nyt on tämän uuden sopimuksen mukaan kuusi uutta tapaa, millä tavalla kansalliset parlamentit voivat vaikuttaa unionin toimivuuteen. Mitä tulee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen, kansallisten parlamenttien täytyy miettiä, millä tavalla ne voisivat osallistua unionin äh, työhön auttamalla äh, arvioimalla unionin politiikkaa ja täydentämällä sitä, ja samoin kuin myös osallistumalla Eurojust-toimintaan ja Europolin arviointiin ja valvontaan. Kansallisten parlamenttien rooli tullaan määrittelemään asetuksissa, joka tullaan hyväksymään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa uuden sopimuksen perustamissopimuksen mukaan. Tavoitteena on määritellä rakenne, työkeinot, työkenttä Eurojustin ja Europolin kohdalta. Parlamenttien puhemiesten kokouksessa parlamentissa tänä vuonna painotettiin kansallisten parlamenttien roolia siinä, kun määritellään uusia prioriteetteja Euroopan toimille, kun rakennetaan eurooppalaista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Puhemiesten konferenssin seurantana, samoin kuin myös siksi, että on tärkeää keskustella näistä asioista. Päätimme kutsua tämän yhteisparlamentaarisen kokouksen Tukholman ohjelman pohjalta. Ruotsin puheenjohtajakautena on painotettu muutamia asioita jo Ruotsin eduskunnan johtamissa kokouksissa. 4-6. lokakuuta Kosakin kokouksessa pääaiheena oli yleinen poliittinen keskustelu. Parlamentin väliset, välinen kokous lokakuussa käsitteli muun muassa oikeusturvaa sekä taistelua äh, järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan äh, painopisteenä ihmisillä käytävä kaupan vastainen taistelu. Nyt aiheena on kansalaisten Eurooppa ja esityslistan asiat äh, tulevat valottamaan tiettyjä niistä asioista, joita on käsiteltävä. tulevina vuosina. Me tarvitsemme myös uusia työtapoja. Oikeus, Ruotsin oikeusministeri tulee myös kertomaan oman näkemyksensä siitä, millä tavalla tuleva monivuotinen ohjelma tulee käsittelemään näitä uusia haasteita. Vielä kerran haluaisin toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi ja onnea matkaan tähän kokoukseen. Kiitoksia paljon, herra puhemies. Ruotsin parlamentista herra Per Westerberg siitä, että johdatitte meidät tähän asiaan, koska kuten sanoin teille, olemme yhteispuheenjohtajat tässä herra Per Westerbergin kanssa. Joten hyvä kollega teillä on puheenvuoro tämän kokouksen johtamiseksi. Thank you very much, Mr. Kiitos, herra puhemies. Nyt äh, haluaisin toivottaa äh, Juan Fernando López Aguiarin Euroopan parlamentista ja hän on kansalaisoikeuksien valiokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Herra López Aguiar, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Bonjour à tous. Good afternoon. Hyvää iltapäivää kaikille. To have... On suuri ilo, että minulla on mahdollisuus puhua tämän yhteisparlamentaarisen kokouksen edessä, kansallisten valtuuskuntien edessä, jotka tulevat sisäisen delegaatiot ja sen valtiosta. Se on suuri kunnia puhua Libe kansalaisvapauksien puheenjohtajana, valiokunta, joka vastaa kansalaisvapauksista, oikeus- ja sisäasioista. Ja tämä tehtävä, joka meillä on edessämme, siitä kerron teille lyhyesti visiostani työstä, jota on tehty kansalaisoikeuksien valiokunnassa viime viikkojen aikana – tulevaisuuden näköalasta, jotka liittyvät mahdollisuuteen hyväksyä Tukholman ohjelma, joka on siis tämä agenda, joka koskee vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta koko EU-ssa seuraavalle viiden vuoden, vi, viidelle vuodelle. Ja jos sallitte, siirryn käyttämään Espanjaa, omaa äidinkieltäni, jotta voin kertoa kaikille tästä suunnitelmasta, jota olemme tätä työtä varten tehneet tähän asti, mutta mikä tärkeintä tästä työstä, jota täytyy tehdä tulevien viikkojen aikana, jotta asiaa saadaan vietyä eteenpäin ja jotta pystytään ottamaan ratkaiseva askel Tukholman ohjelman hyväksymisessä, kun ajatellaan Eurooppa-neuvostoa 10. joulukuuta ja toimintasuunnitelman hyväksymistä Tukholman ohjelman osalta tulevan Espanjan puheenjohtajakauden aikana. kymmenen mennessä. Subrayar la importancia que doy. Haluaisin nyt tämän näinä symbolinisina aikoina Euroopan unionille korostaa sitä, kuinka Tärkeää on antaa EUlle poliittista sisältöä ja perustusoikeudellisia raameja sen sanan parhassa merkityksessä. Siihen yhtyy kansan sivistämisen tavoitteet Euroopan unionin rakentamisen periaatteet, sen alusta asti 50 vuotta sitten. Kun puhumme kansalaisuudesta, puhumme perusoikeuksista ja vapauksista, puhumme yhteisistä perustuslaillisista oikeuksista, puhumme vapaudesta ja turvallisuudesta, jotka muodostavat varsinaisen selkärangan tälle Euroopan unionin hankkeelle. Ja näin on ollut aivan alusta asti kahden viikon päästä, siis hyvin pian, lopultakin Lissabonin sopimus astuu voimaan tai se hyväksytään ja se merkitsee, se astuu voimaan. Tämä merkitsee, että pääsemme eroon tästä instituutioista keskustelusta, jota on käyty kymmenen vuotta. Paljon energiaa on käytetty, paljon työtunteja on kulunut merkittävä aika koko tästä EU-hankkeesta, mutta tämä aika on investoitu hyvin, jos, jos käännämme katseemme kansalaisten puoleen kansalaisten, jotka ovat meidät tänne valinneet. Me olemme parlamentin jäseniä, olemme Euroopan parlamentin jäseniä, kansallisten parlamenttien jäseniä. Meidän tehtävänämme on edustaa kansalaisia ja heille meidän on välitettävä viestimme ja omistettava työmme Tästä aiheesta on jo järjestetty aikaisemmin yhteiskokous, kun vapauksien, oikeuksien ja perustuslaillisten asioiden ja oikeusasioiden ja valiokunnat Euroopan parlamentista ja kansallisesta parlamentista kokoontuivat keskustelemaan juuri siitä, kuinka paljon merkitystä meidän on annettava Tukholman ohjelman agendalle. Tämä Harjoitus alkoi jo vuonna 1999 Tampereen ohjelman kautta Suomen puheenjohtajakaudella. Tämä oli monivuotinen ohjelma. Amsterdamin sopimus oli tuolloin voimassa. Ja näin luotiin ähm, sisältöjä vapauden ja turvallisuuden oikeuden alueelle. Seuraava tärkeä ratkaiseva askel oli Haagin ohjelma vuonna 2004 Ruotsi on nyt puheenjohtajan valtiona tehnyt työtä antaakseen lisää pohtia tälle asiakokonaisuudelle Lissabonin sopimuksen voimaanastamisen myötä. Se on merkittävä askel eteenpäin. Näin, ei ainoastaan siksi, että sillä päätetään kymmenen vuotta kestänyt institutionaalinen keskustelu, vaan myös siksi, että se luo eurooppalaisen kansalaisuuden ja erityisesti siksi, että se tekee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen politiikasta eurooppalaista politiikkaa ja sen lainsäädännöllisestä puolesta tulee eurooppalaista lainsäädäntöä ja näin ei enää eroteta toisistaan ensimmäistä ja toi, kolmatta pilaria, joiden kanssa olemme pelanneet pingistä viimeiset viisi vuotta. Jo, no jos nyt ajatellaan Euroopan lainsäädäntöä, Siinähän Euroopan parlamentti tulee olemaan toisena lainsäätäjänä ja näin myös kansalliset parlamentit tulevat olemaan ennalta näkemättömällä tavalla mukana äh, lainsäädännössä kansalaisuuden vahvistamiseksi. Tämä ähm, Lissabonin sopimuksen artikla 2 on meille tärkeä. Siinä ar- ar- korostetaan arvoyhteisöä, pluralismia, syrjimättömyyttä, oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta, tasa-arvoisuutta naisten ja miesten välillä – niin ettei minkäänlaista syrjintää saisi tapahtua Euroopan kansalaiset tulevat olemaan äh, yhtä aikaa e- e- Euroopan lainsäädännön inspiroivana voimana ja myös sellaista hyötyvänä tahona. Ja tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä tarpeen, tarpeen mukaan otan huomioon suhteellisuusperiaate ja subsidiariteetti kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä käydään vuoropuhelua myös vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen puitteissa. Oikeusvarmuus ja demokraattinen toimintatapa ovat seikka, joiden on leimattava sitä tapaa, jolla me pyrimme tekemään selkeää ja johdonmukaista työtä, jota vältettäisiin päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien lainsäädäntötyön välillä. Tämä koordinointi on heijastunut yhteiskokouksien työssä siis oikeuksien, vapauksien ja perustuslaillisten ja oikeudellisten asioiden valiokuntien kokouksissa, joissa on käsitelty Tukholman ohjelmaa. Olemme tehneet rintarinnan työtä. Meitä on ollut kolme esittelijää perussopimusvaliokunnan puheenjohtaja Carlo Casini, oikeudellisten asioiden valiokunnan puheenjohtaja Luigi Berlinger ja kansallisoikeuksien ja vapauksien sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja minä itse. Me kolme olemme työstäneet yhteisen päätöslauselman, jossa edellytetään lainsä, laadukasta tehokasta lainsäädäntöä ja vedotaan tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Tämän monivuotisen viisivuotisen ohjelman hyväksyminen tapahtuu Tukholmassa 10. joulukuuta. Tämä on periaatteessa hyvin, hyvin kunnianhimoinen ohjelma ja siinä käsitellään perusoikeuksia, vapaata liikkumuutta, Schengen turvapaikkaa ja pakolaisuutta, siirtolaisuutta, ulkorajoja ja sen, niiden hallintaa, oikeusasioiden yhteistyötä siviiliasioissa, jotta voidaan tukea ja vahvistaa taloutemme elvytystä, myös maantieliikenteen turvallisuus ja työllisyyden laatu ja, ja kasvuun pääseminen, poliisiyhteistyö yhteisiin haasteisiin äh, vastaamiseksi järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen, rahanpesu, äh, laittomalla tavalla saadun rahan kyseessä ollessa. Ja terrorismi ovat kaikki todellisia haasteita, jotka edellyttävät ponnistuksia yhteiseltä rintamalta, koska yksin ei siinä pärjätä jäsenvaltioiden eikä kansallisten parlamenttien ponnistukset eivät riitä, vaan tarvitaan yhteistyötä, järkevää vuoropuhelua eri elinten välillä. Euroopan perusoikeuskirjan voimaan tuleminen on tässä asiassa merkittävä tapahtuma, joka koskettaa kansalaisia. Se tuo lisää oikeuksia kans, kansalaisille. Lissabonin sopimus tämän lisäksi antaa Euroopan unionin tehtäväksi allekirjoittaa Euroopan ihmisoikeussopimus niin, että kansalaisten, kansalaiset saavat käyttöönsä lisää sitovia oikeuksia ja oikeusturvaa, jolla vastata epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin ja väärinkäytöksiin paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on vielä paljon työtä vaikeuksia tulee vara, varmasti olemaan täytäntöönpanon vaiheessa. Olemme tietoisia siitä, että koko, viiden, koko viimeisten kymmenen vuoden aikana annettu lainsäädäntö Tampereen ohjelmasta alkaen on otettava osaksi kansallista lainsäädäntöä siirtymäkauden aikana. Olemme tietoisia siitä, että tämän kolmannen pilarin lainsäädäntöasiakirjojen siirtäminen lainsäädäntöön tulee tuomaan tiettyä monimutkaisuutta. Sitä kutsutaan jo nykyään Lisbonisa- Lisbonisaatioksi. Haluaisin kiittää kansallisten parlamenttien jäseniä ja Euroopan parlamentin edustajia tässä edellytetään teidän kaikkien tiivistä työtä. Olen varma siitä, että tämän Tukholman ohjelman ja agendan valmistelemme täytäntöönpanoon es- Espanjan puheenjohtajakaudella kesäkuussa 2010 tulee olemaan merkittävä virstanpylväs. Me olemme tekemässä tässä yhdessä merkittävää työtä. Kansalaiset katsovat meitä, he luottavat meihin me olemme sen heille velkaa. Kiitän teitä tästä ponnistuksesta jo etukäteen, että tulemme yhdessä jakamaan päätöslauselmasta puhuin. Sitä äänestetään tällä viikolla etukäteen. Ja pyrin me ottamaan huomioon siinä päätöslauselmassa tästä keskustelusta aiheutuvat seikat. And I would like to welcome Mr. Thomas. Kiitoksia. Sitten herra Tuomas Kunström, joka on Tuomas Budström, joka on Ruotsin parlamentista riksdagenista. Thank you very much. Kära kollegor. Kiitoksia, hyvät kollegat. Olen todella iloinen siitä, että saan olla täällä Brysselissä ja osallistua tähän yhteiseen parlamentaarikkokokoukseen, jonka otsikkona on kansalaisten Eurooppa. Minusta on hyvin arvokasta, että me parlamentaarikot voimme tavata ja yhdessä keskustella tärkeitä perustavaa laatua olevia asioita. Ja toivon, että tästä tapaamisesta tulee antoisa. Minä tiedän, että kansalliset parlamentit ovat yhtä mieltä siitä, että meillä parlamentaarikoilla on hyvin tärkeä rooli, mitä tulee meidän omien hallituksiimme vaikuttamiseen ja siihen, millä tavalla asioita kehitellään tulevina vuosina. Kun Lissabonin perustamissopimus nyt astuu voimaan, se merkitsee myös sitä, että parlamentin rooli unionissa vahvistuu. Sopimuksesta käy ilmi, että kansallisten parlamenttien tulee aktiivisesti osallistua unionin hyvään toimintaan. Oikeus- ja sisäpoliittisissa kysymyksissä päätöksentekoa tullaan muuttamaan. Sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit saavat enemmän vaikutusvaltaa niihin toimenpiteisiin, joista päätetään. Minusta on hyvä, että kansallisten parlamenttien vaikutus EU-kysymyksissä vahvistuu, varsinkin kun ajatellaan demokratiaa EU-ssa sekä sitä, että luodaan EUlle oikeutusta kansalaisten joukossa eurooppalainen yhteistyö meidän poliittisella alueellamme tulee kasvamaan yhä enemmän, se merkitys tulee kasvamaan tulevina vuosina ja se näkyy myös selkeästi tietyillä aloilla ollaan hyvin laajasti jäsenvaltioissa yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme tehokasta yhteistyötä, jotta voisimme taistella karkea rajat ylittävää rikollisuutta vastaan. Monia edistysaskeleita on tehtykin rikosoikeuden alalla esimerkiksi informaation vaihto jäsenvaltioiden kesken on parantunut ja poliisit voivat saada apua toisiltaan ja tietoja toisiltaan. Ja tämä on johtanut nyt myös siihen, että on voitu helpottaa menettelytapoja saada epäiltyjä rikollisia luovutettua. Ja samalla tavalla voidaan myös taistella terrorismia vastaan. Me lähestymme nyt ajankohtaa, jossa Tukholman ohjelma tullaan määrittelemään. Uskon, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tehokas rikoksen vastainen taistelu on aina sellaista, että täytyy tulla sen jälkeen toimenpiteitä, joissa huomioidaan yksityisten ihmisten oikeudet. On tärkeää, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit tulevat mahdollisimman ajoissa mukaan käsittelemään näitä tulevaisuuskysymyksiä. Meidän parlamentti parlamentaarikkojen odotetaan vievän kansalaisten joukkoon nämä kysymykset ja myös ankkuroivan ne sinne. Mitä tulee sitten jatkotyöhön, kun laaditaan ja kehitellään Tukholman ohjelmaa, niin kuten te tiedätte, neuvottelut jatkuvat neuvostossa ja tarkoitus on hyväksyä tämä uusi ohjelma joulukuussa. Kun Tukholman ohjelma on hyväksytty, ja jäljelle vielä tärkeä tehtävä nimenomaan se, että meidän täytyy konkretisoida ne tavoitteet, joita tässä ohjelmassa on. Ja on tärkeää, että nämä toimenpiteet, joihin ryhdytään, heijastelevat selkeästi tämän ohjelman tavoitteita ja että tässä on myös hyvä tasapaino oikeusturvan ja rikollisuuden vastaisen taistelun välillä. Tärkeää on myös se, että olemme yhtä mieltä pitkän aikavälin kestävistä ratkaisuista. Sen vuoksi odotan tämänpäiväistä keskustelua ja sen jälkeisten työryhmien työtä. Toivon todellakin, että me kykenemme konkreettisiin ja avoimiin keskusteluihin. Kiitos. Thank you very much, Mr. and now hand over. Kiitoksia, herra sitten puheenvuoro toiselle puheenjohtajalle Pusekille. Kiitoksia kollegat. No niin, nyt on sitten aika keskustelulle. Haluaisin jälleen kerran sanoa, koska varmaankin tiedätte, miten tämä toimii, niin keskustelun säännöt. Ensinnäkin ne Euroopan parlamentin jäsenet, jotka haluavat pitää puheenvuoron keskustelussa, niin heitä pyydetään täyttämään tämän lomake – joka nimi on siis puhe, puhe aika pyyntö tämä keltainen kortti. Se delegaatioiden kesken on jaettu. Ja sihteeristö näiden keltaisten lappujen perusteella tekee tämän puheenvuorolistan. Neljä pistettä. Öö, kaksi, siis neljä puhuja kaksi kansallisesta parlamentista ja kaksi Euroopan parlamentista kaksi minuuttia, anteeksi kolme minuuttia. Tämä sininen korttimenetelmä on aivan uusi Euroopan parlamentissa ja siinä on enintään 30 sekuntia aikaa, jos täytyy esittää joku kysymys. Voitte kysyä keneltä tahansa puhujalta hänen puheensa aikana. Täytyy nostaa tämä sininen kortti. Ja sitten 30 sekuntia on aikaa esittää kysymys. Ja vastaus on myöskin 30 sekuntia. Molemmat meistä yhteispuheenjohtajat päätämme, onko mahdollista soveltaa tätä sininen kortti menettelyä, koska jos tulee liikaa kysymyksiä, niin se ei tietenkään onnistu, koska haluaisimme puheenvuorolistan myöskin päätökseen. Sinistä korttia voi näyttää jokainen salissa istuva. Joten jos tulee liikaa kysymyksiä, niin me täytyy keskeyttää, pahoittelemme sitä, mutta se on meidän roolimme. Ja meidän mahdollisuudemme, jotka täällä puheenkorkkalla istumme. No aloitetaan. Kaksi keltaista äh, lappua täällä on. Ja ensimmäisenä Rova Korjan Jonker, joka on Euroopan neuvoston äh, yhteisparlamentaarista kokouksesta. Te olette Hollannista, eikö niin? Älkää muuttako istumapaikkaanne, puhukaa omalta paikaltanne, olkaa hyvä. Okei, okay, sorry. Okei, okay, fine. <laughs> Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Haluaisin kiittää sekä eh, Euroopan parlamenttia että Ruotsin parlamenttia siitä, että te olette kutsuneet myös meidät tänne paikalle. Haluaisin myös eh, tervehtiä Aguilaria, joka oli kollega ennen kuin hän liittyi Euroopan parlamenttiin. Joten kiitokset siitä, että saamme osallistua tähän kokoukseen ja sen vuoksi sitä kautta sitten osallistua Tukholman ohjelman viimeistelyyn. Tukholman ohjelman vaikutukset tulevat tuntumaan ei ainoastaan 27 unionin jäsenvaltiossa, vaan sillä tulee olemaan tällainen lumipalloefekti myös. Se tulee ulottumaan kaikkiin Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltioon. Tukholman ohjelma on kunnianhimoinen, se vie eteenpäin monia avainkysymyksiä, joiden parissa Euroopan neuvosto on työskennellyt ja sen vuoksi on hienoa, että Euroopan neuvoston työ otetaan huomioon ja että tätä työtä ei tehdä päällekkäin. Olen ilahtunut siitä, että tässä luonnosohjelmassa on huomioitu Euroopan neuvoston työ ja sen osallistuminen, mutta sen lisäksi esimerkiksi standardointi, valvonta ja poliittinen työ olisi otettava enemmän mukaan. Ja sen lisäksi myös Euroopan neuvoston parlamentaarinen työ olisi huomioitava, kun puhutaan yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken. Ja lopuksi vielä ihan konkreettisesti haluaisin esittää erillisellä paperilla koko joukon tarkistuksia Tukholman ohjelman äh, luonnokseen. Nämä ovat sellaisia, joita Euroopan neuvoston ihmisoikeuspääjohtaja ja oikeusasioiden valiokunta ovat esittäneet. Nämä tarkistukset, joita esitän, voidaan ryhmitellä kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä ovat tarkistuksia, joilla pyritään osoittamaan, että Euroopan neuvoston työ ja standardit otetaan huomioon ja että erityisesti painotetaan eh, ihmisoikeuksien suojelua ja siinä eh, ihmisoikeustuomioistuinta. Toisessa ryhmässä pyritään huolehtimaan siitä, että Euroopan neuvoston eh, oikeudelliset välineet puuttua lapsilla ja ihmisillä käytävään kauppaan, lapsipornografiaan ynnä muihin otetaan huomioon. Ja erityisesti on esitetty huolta siitä, että saataisiin aikaan tällainen äh, ihmiskauppakoordinaattori ja että tämä koordinaattorin työ ei äh, kuitenkaan olisi päällekkäistä Euroopan neuvoston yleissopimuksen kanssa, jossa on kysymys äh, ihmisille käytävästä kaupasta. Sen lisäksi olemme tehneet ehdotuksen siitä, että Eurooppa-neuvoston tulisi rohkaista jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan lastensuojelun, lastensuojelun seksuaaliselta väärinkäytökseltä tämän yleissopimuksen. Ja sitten seuraavassa ryhmässä tarkistuksista on kysymys turvapaikka kysymyksistä ja sitten sitten vielä haluaisimme ottaa esiin huolenaiheemme siitä, että meidän äh, näkemyksemme otettaisiin huomioon Tukholman ohjelmassa, äh, jossa kuitenkaan tällä hetkellä ei huomioida niinkään henkilöitä ja näitä pakolaisia itseään. Kiitos. Uh, I'm very, very sorry, madam. It was not well. Pahoittelen, ei onnistunut ensimmäisellä kerralla, mutta nyt ajanotto toimii, joten tässä vähän teknisiä ongelmia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta, hyvä rouva. Seuraavaksi Rova Vilja Abramikienen Liettuan parlamentista. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Ponia Švedijos Riksdago pirmininkė, ponia Ježi Buzek, Europos parlamento pirmininkė. Prieš dvi... Hyvät e, parlamentaarikot, hyvä puhemies Pusek. 20 vuotta sitten, kun Berliinin muuri murtui, tuskin pystymme kuvittelemaan, että yksi tärkeimmistä eurooppalaisista instituutioista, Euroopan parlamentti, tulee saamaan puhemiehen omalta alueeltamme. On, se on ihme, joka hyvin lyhyessä ajassa kuitenkin tapahtui. Nämä kaksi vuosikymmentä sen jälkeen, kun oli 200 vuotta ollut orjuutta ja surkeutta, joissa monien Euroopan kansakuntien täytyy elää nyt. Siirrymme kuitenkin Tukholman ohjelmaan. Pidämme hyvänä sitä, että ohjelman puitteissa pystymme toivottavasti arvioimaan uudelleen nämä rikokset, joita totalitaariset hallinnot ovat aiheuttaneet ja tehneet. Kansalliset parlamentit tekevät paljon työtä tällä alueella, mutta Euroopan parlamentin täytyy tukea pyrkimyksiämme rahallisesti sekä muutenkin. Hyvät kollegat, Euroopan unioni yhdistää monia eri kansakuntia, joilla on erilaiset historialliset kokemukset, erilaiset menneisyydet. Ja sen vuoksi niiden vetomuksetkin voivat olla erilaiset joskus. Aika monet Euroopan maista ovat kokeneet totalitaariset hallinnot, jotka olivat tietysti erilaisia, mutta se ei tarkoita sitä, että mikä voisi olla yhtenäisinä siinä, kun tuomitsemme totalitarismin sellaisenaan. Totalitaaristen äh, johtajien metodit olivat samoja, ei kunnioitusta ihmisoikeuksille, nöyryyttäminen, kaikkien yksilöiden nöyryyttäminen, käytetyt keinot olivat samanlaisia, kidutus, murhat ja muita. Joten jotta voitaisiin varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan ja perusvapauksia, niin uskon, että meidän täytyy muodostaa yhteinen mielipide näistä kauheista rikoksista, joka perustuu surimattomuuden periaatteelle. Haluaisin kertoa teille jostakin kokemuksestani. Liettuan delegaatiota johdin eh, Etyjissä ja viime vuonna hyvin tärkeää Vilnassa asiakirja hyväksyttiin. Se oli Vilnan julistus, jossa hyvin selkeästi tuomittiin totalitarismin rikokset. 325 edustajaa allekirjoittivat vain kahdeksan heistä, tai 395 edustajaa oli paikalla, vain kahdeksan äänesti vastaan tätä julistusta, jossa totalitaariset hallinnot tuomittiin. Uskomme, että otimme oikean askeleen eteenpäin tässä. Venäjän presidentin Medvedevin Medvedevin sanat, jos hän selkeästi tuomitsi Stalinin rikokset, antaa meille paljon toivoa. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja hyvin kohtelista sanoista myös minun kohtaan. Hyvät kollegat, voisitteko pitää puheenajasta kiinni, koska haluaisimme, haluaisimme että keskustelu sujuu hyvin joustavasti. Herra Carlos Coelho, Euroopan parlamentin jäsen, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Obrigado, senhor Kiitoksia, hyvät puheenjohtajat. Tukholman ohjelmasta tänään keskustelemme ja josta vielä tarkemmin keskustelemme työryhmissä. Siinä halutaan tehdä ero kansalaisten Euroopan ja yhteisen markkinan välillä. Minä todella kannatan ja puolustan kansalaisten Eurooppaa ja olen tästä hyvin tyytyväinen. On eri asioita, jotka liittyvät tähän. Ensinnäkin vastuu. Ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti on läpäissyt tavallaan vastuutestin olemme yhteispäätösmenettelyssä ja mm, joskus päätöksenteko hidastuu, mutta se mistä, mistä täytyy päättää yksimielisesti neuvostossa, niin se sujuu vielä hitaammin. Ja sitten toiseksi parlamentti sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit ovat saaneet valvontaa valtaa subsidiariteettiperiaatteeseen. Ja molemmilla parlamenteilla on nyt enemmän toimivaltuuksia. Tämä on Euroopan etujen mukaista ja kansalaisten etujen mukaista. Olemme myös läpäisseet tehokkuustestin. Tässä ei ole kyse siitä, että haluaisimme pitää kaunopuheita täällä vaan siitä, että jos emme pysty tehokkaaseen lainsäädäntöön, emme sitä tee. Ulkorajavalvonta on nyt toisessa vaiheessa ja Schengen tulee ehkä e- e- edistymään myöhemmin. Sitten viisumikysymykset. myös viisumikysymyksessä on ollut hidastuksia. Ja joulukuulle tarkoitettu teksti on sekin myöhässä. Myös maahanmuuttokysymykset ovat takkuilleet, eikä olla päästy eteenpäin halutulla tavalla. Olemme läpäisseet siis vastuunkanto tehtävän, mutta meidän täytyy tehostaa esimerkiksi tehokkuuskysymyksissä. Äh, Madame Kiitoksia puheenvuorosta sitten Rava Camille Dieu, Belgian parlamentista. Monsieur le Président. Puhemies, hyvät kollegat, tuhannet etelämaiden kansalaiset vaarantavat henkensä joka vuosi pyrkiessään Euroopan unionin sadat tuhannet muut ovat täällä laittomasti ilman oikeuksia. Tämä on hälyttävä tilanne. Belgian ranskankieliset ovat sitä mieltä, että tähän mennessä annetut Euroopan unionin antamat poliittiset vastaukset eivät ole tyydyttäviä. Kaiken räikein ja häpeällisin esimerkki on varmastikin niin sanottu palautusdirektiiviin äänestys kesäkuussa 2008. Tietyt oikeisto tahot haluaisivat vain yritysten etuun edutettavan huomioon tai poliisin roolia korostettavan. Ja meidän mielestämme nämä eivät olla ainoita kriteerejä. Tärkein oikeus, joka meidän on tunnustettava, ja meidän on puolustettava, on oikeus elää ihmisarvo, ihmisen arvoista, elää, elämänarvoista elämää omassa kodissaan. Ja tätä varten meidän on tietenkin vahvistettava kehitys apupolitiikkaansa. Siinä on toivottamisen varaa myös Belgiassa. Vaikka pääsisimme tilanteeseen, jossa ei enää olisi pakko paita kotoa taloudellista syystä, niin identiteetin tai vakaumuksen takia jotkut joutuvat aina pakenemaan kodistaan ja nämä henkilöt on voit, voitava ottaa vastaan täällä Geneven sopimuksen puitteissa. On myös uutta problematiikkaa, joka liittyy ilmastonmuutoksen. Haluaisin korostaa laillisen maahanmuuton tärkeyttä jos, jos halutaan vain korkeasti koulutettuja, se heikentää lähtömaiden tilannetta ja myös AY-sääntelyä täällä. Meidän on puollettava tasa-arvoista kohtelua EU-työntekijöiden ja siirtolaistyöntekijöiden välillä sosiaaliturva- ja verotuskysymyksissä. Meillä on tärkeää myös se, että voidaan, pysyä, voidaan elää perheen keskuudessa. Toivomme, että Tukholman ohjelmassa otetaan tämä humanistinen edistyksellinen näkökulma huomioon kaikkia siirtolaisia varten Euroopan unionissa. Kiitoksia. Eh. Kiitoksia teille. Myöskin siitä, että piditte puheenjohtajasta kiinni tarkasti. Sitten Rova Eva Kieskovska Puolan seimistä. E, szanowny panie przewodniczący. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Tukholman ohjelma, josta kokoonnumme puhumaan, niin siinähän tavoitteena on rakentaa kansalaisten Eurooppa, joka perustuu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen. Juuri nämä ovat tärkeimmät eurooppalaiset arvot. Vapauden kaipuu toi juuri aikaan nämä tärkeät muutokset Euroopassa. Kaikki tiedämme Keski-Euroopan maiden tapahtumien seuraukset. Kaksi, juuri juhlittiin muurun, muurin murtumisen vuosipäivää. Se oli myös merkki heidän kaipuustaan. Kulmaahan tai tulen maasta, jossa vapaus ei ollut aina itsestäänselvyys, joten nämä ovat minulle hyvin tärkeitä asioita, Meidän siis, siis vapausturvallisuus ovat näitä tärkeitä asioita. Tampereella tehnyt päätökset mahdollistivat sen, että Euroopan kansalaiset voivat asua tällä alueella, joka perustuu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen. Olen iloinen kovasti siitä, että Tukholman ohjelma jatkaa aiempia, aiempaa Tampereen ja Haagin ohjelmaa. Yhä suurempi osa Euroopan kansalaisista voi, haluaa opiskella, matkustaa muissa, muissa jäsenmaissa. Voitaisiin jopa sanoa, että Eurooppa palaa juurilleen keskiaikaan, jolloin opiskelijat olivat koko Euroopan kansalaisia. He matkustivat äh, yliopistosta toiseen ja siihen tapaan rakentivat tällaista pientä omaa yhteisöään. Sen vuoksi olen kovin iloinen, että EU huomaa tämän yhä vahvemman tendenssin ja sen kautta haluaa myöskin ryhtyä institutionaalisiin askelen, aske, askeliin. Vapauteen turvallisuuteen perustuva alue on alue, jossa perusoikeuksia kunnioitetaan. Se on paikka, jossa kansalaisilla on sellainen tunne, että instituutioilla luottavat häneen. eu instituutioiden merkitys on suuri. Ne toteuttavat näitä ohjelmia, joita EU:ssa on valmisteltu, joten heidän täytyy ymmärtää kansalaisten näiden päätösten luonne, joita täällä tehdään. Meidän pitäisi kehittää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja varmistaa se, että perusoikeuksia kunnioitetaan jäsenvaltioiden hallintojen hallinnot vaihtavat usein henkilötietoja. Meidän täytyy saada aikaan tasapaino sen välillä, että suojellaan kansalaistemme yksityisyyttä ja täytyy kuitenkin myös vaihtaa tietoja. Olen varma, että Tukholman ohjelman kautta voimme lähettää kansalaisia Eurooppaan. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro Euroopan parlamentin jäsen, herra Andrew Brons. mr president there has been a lot of Kiitos äh, puhemies. Tänä iltapäivänä puhutaan paljon yhteisistä arvoista, mutta parlamentissa on kuitenkin koko joukko erilaisia mielipiteitä ja arvoja, ihan kuten se väestö, jota he edustavat. Keskustelut äh, tällaisista kuvaavista yhteisistä arvoista äh, ei välttämättä minusta ole kovin totuudenmukaista. Tässähän ei ole kysymys oikeastaan mistään vapaasta parlamentista, vaan äh, tällaisesta vapaasta äh, neuvostokielestä. Ja George äh, Orwellin mielestä kieli johtaa myös mielen valvontaan. Joten minusta kun puhutaan yhteisistä arvoista, niin siinä lähdetään tällaisia asioita arvioimaan. Tän näissä keskusteluissa nämä keskustelut täytyy ohjata vapaasti. Mutta jos lähdetään puhumaan äh, tavallaan määrittelemään keskustelua, niin silloin se on saman tien vapauden ja demokratian kuolema. Ja yksi vapaus, joka on kaikkein tärkeimpiä, on puhevapaus ottaen huomioon, äh, että siinä ei loukata kuitenkaan. Ja tällaisen puhevapauden rajoittaminen ei ainoastaan totalitaarisissa maissa, kuten aiemmin näimme, mutta se nähdään yhä vielä tänä päivänä monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Kiitoksia puheenvuorosta. Seuraavaksi puhuu Espanjan parlamentin jäsen Cuesta Martínez. presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Eh, olen Espanjan parlamentista oikeusasioiden valiokunnan edustaja. Niin, toistan vielä. Olen siis eh, Espanjan parlamentin alahuoneen oikeusasian valiokunnan puheenjohtaja. Haluaisin korostaa sitä, että Lissabonin sopimuksen ratifioinnin jälkeen avautuu suuri mahdollisuus eh, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laajentamiselle ja vahvistamiselle Euroopan unionissa. Ja tämä on erittäin tärkeää, koska näin kansalainen asetetaan keskustaan. Ja toiseksi, koska tällä on paljon potentiaalia, kun ajatellaan ta- talouskriisin torjumista ja, ja kehittämistä. Ja kolmanneksi siksi, että tämä on erittäin huono uutinen järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terrorismille. Se on merkittävä väline näiden torjumiseksi. Haluaisin korostaa myös Tukholman ohjelmaa ja komission tiedonantoja ja sen tekemää työtä, Euroopan parlamentin tekemää työtä ja muiden instituutioiden tekemää työtä pidämme erittäin myönteisenä tulevien vuosien ohjelma Tärkeitä prioriteetteja ovat tässä Tukholman ohjelman puitteissa useat asiat. Minusta on tärkeää, että pääsemme eteenpäin oikeudellisissa asioissa, vastavuorossa tunnustamisessa ja rikosoikeuden harmonisoinnissa ja prosessioikeuden takeiden harmonisoinnissa on prioriteetti parantaa rikosten uhrien tilannetta. Uhrit eivät voi jäädä tämän vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen marginaaliin. Olen myös sitä mieltä, että Euroopan unionin on, on Lissabonin sopimuksen mukaan liityttävä Euroopan ihmisoikeussopimukseen myös erityisesti haavoittuvien henkilön suojelu on tärkeää ja, on, ja näin ollen on hyväksyttävää välineitä, joilla torjutaan naisen kohtaan väkivaltaa ja pahoinpitelyä. On myös kehitettävä oikeudellista yhteistyötä, eurooppalaista syyttäjävirastoa on annettava lisää puhtia uusille, uudelle tekniikalle ja tietenkin myös oikeudellisessa, oikeudellisen yhteentyöhön perheen ja siviiliasioissa. Näitä haluaisin korostaa ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että eurooppalainen vapauden ja turvallisuuden oikeuden alue on todella hyvä uutinen Euroopan unionin kansalaisille ja se on erittäin huono uutinen järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terrorismille. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraava puheenvuoro on edustajalta Ruotsin parlamentista Rovalena Olsson. Kiitos eh, puheenjohtaja, puhemies, arvoisat jäsenet. Haluaisin puhua juuri nimenomaan Tukholman ohjelmasta välttämättömänä, mutta tehokkaana tapana taistella rikollisuutta ja törkeää rikollisuutta vastaan. Tässä ohjelmassa on paljon hyviä asioita. Mutta Ruotsin parlamentissa luonnollisestikin me olemme, meillä on erilaisiakin näkökulmia tästä. Ja vasemmistopuolue on tuonut ilmi useita asioita, joita haluaisimme tuoda mukaan tähän Tukholman ohjelmaan. Ja haluaisin myös kannattaa paljon siitä, mitä Belgian edustaja sanoi turvapaikkapolitiikasta. Mitä tulee sitten ihmiskaupan vastainen toiminta, ihmisvastaisen kaupan vastaiseen toimintaan, niin meidän täytyisi siis pyrkiä kriminalisoimaan äh, naisiin ja lapsiin kohdistuvat äh, äh, seksipalveluiden myynti. Ja tämä tapahtuisi sillä tavalla, että muissakin maissa tulisi rikolliseksi seksipalveluiden ostaminen. Mitä sitten tulee laillisiin toimenpiteisiin, jotta saataisiin mukaan ihmisoikeuskysymykset Tukholman ohjelmaan. Esimerkiksi lainsäädäntö, joka esimerkiksi syrjii ihmisiä homoseksuaalisuuden takia tai muuden vastaavan takia. Tukholman ohjelman pitäisi saada aikaan moratorio liittyen lainsäädäntöön, joka rikkoo yksilöiden integriteettiä esimerkiksi erilaisten rekistereiden kautta. Tukholman ohjelman puitteissa integriteetti ja yksityiselämä ovat asioita tulee priorisoida. Ja kaikki lainsäädäntö, joka rikkoo integriteettiä, joka on otettu käyttöön viime vuosina, se sitä, se lainsäädäntö täytyy, sitä täytyy rajata ja sitä täytyy tarkistaa. Täytyy tarkistaa sitä, onko tällainen lainsäädäntö esimerkiksi Euroopan äh, ihmisoikeussopimuksen mukainen. Haluaisin myös äh, sanoa, mitä tulee turvapaikkapolitiikkaan, että on välttämätöntä, että on oltava Eurooppaan lailliset keinot tulla Eurooppaan ja e, ihmisiä ei pidä pakottaa salakuljettajien käsiin niin, että ihmiset riskeeraavat henkensä, kun he hakevat, e, e, hakeutuvat Eurooppaan. Kiitos. Uh, thank you very much, madam. Kiitoksia tästä puheenvuorosta kovasti. Sitten haluaisin luovuttaa puheenjohtajuuden kollegalleni Per Westerbergille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ja sitten herra Morten Messerschmidt Euroopan parlamentista. Teillä on seuraava puheenvuoro. Lejligheden til at tale i Kiitos puhemies ja kiitos mahdollisuudesta saada puhua täällä. Täytyy sanoa, että kuulostahan se oikein hienolta, kun puhutaan siitä, että rakennetaan Eurooppa, joka perustuu kansalaisten toiveille, Eurooppa kansalaisille. Sehän kuulostaa oikein hienolta, että halutaan varmistaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Kaikki nämä asiat joilla äh, yritetään äh, kaunistaa tilannetta, mutta ikävä kyllä näissä sanoissa ei ole mitään sisältöä. On oikeastaan ihan groteskia, kun tässä ohjelmassa yhtäältä sanotaan, että vuonna 2007 Euroopassa oli niin ja niin paljon terroriiskuja, ja sitten toisaalta, mitä voidaan lukea Parasta, mitä on tapahtunut, on se, että ei ole enää ollenkaan rajakontrollia ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eli siis tämähän on ihan älytöntä, että koko itäraja on täysin valvomaton ja ihmiset voivat tulla niin kuin haluavat. Ei minkään näköistä valvontaa. Sitä läpi tulee roistot, räjähdeaineet, kaikki mahdolliset Suomen kautta Tanskaan, Portugaliin, mihinkä vaan. Tämänkö pitäisi sitten merkittä turvallisuutta ja oikeutta ja, ja, ja rehellisyyttä? Rikollisille ehkä. Mutta koko tämä EU-järjestö, se perustuu ihan toisenlaiselle todellisuudelle kuin se todellisuus, jossa suurin osa ihmisistä elää ja asuu. Ne olosuhteet, joissa puhutaan solidaarisuudesta siirtolaisuuspolitiikassa, sen sijaan, että myönnettäisiin, että tässä on jotain tiettyjä demokraattisia ongelmia, tämä parlamentti yrittää äh, tässä nyt äh, vaatia äh, komissiolta ja tuomioistuimelta sitä sun tätä ja vaihtaa lainsäädäntöä. Ja kansalaiset eivät tällaista voi edes tukea, mutta minä puhun nyt tässä esimerkiksi minun naapurimaistani, jossa ei olla ollenkaan huolissaan solidaarisuudesta Euroopassa ne huolenaiheet, mitä minä kuulen, on se, millä tavalla tanskalaiset, ruotsalaiset äh, saksalaiset, millä tavalla me mahdumme sinne, millä tavalla kun se muslimiväestö kasvaa vain suuremmaksi ja suuremmaksi ja sen jälkeen meidän maittemme lakia ei enää kunnioiteta. Ei se ole mitään solidaarisuutta, päinvastoin. Missä vaiheessa tämä ohjelma ottaa huomioon tällaiset asiat? Pelätään koko ajan kasvavaa rasismia, ja puhutaan vapaasta mielipidevapaudesta ynnä muusta vasta- vastaavasta. Jos ajatellaan kaikkia sosiaalidemokraattisia ja konservatiivihallituksia, varsinkin sosiaalidemokraattisia hallituksia, niin jos joku puhuu totta, niin saman tien leimataan rasistiksi sen sijaan, että otettaisiin vakavasti ihmisten huolenaiheet, koska Euroopanhan pitäisi nyt äh, rakentua oikeuden, turvallisuuden ja vapauden alueelle. Niin minun mielestäni tämä asiakirja on täysin päinvastainen ja se on suorastaan häpeällistä. Thank you very much. And then I call for Alena Gaid. Kitten Alena Gaiduskova, Tsekin tasavallan senaatista, olkaa hyvä. Pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegy. No, zúčastnit se puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minulla oli mahdollisuus osallistua moniin parlamentin välisiin kokouksiin täällä Brysselissä. Useimmat näistä käsittelivät institutionaalisia uudistuksia, ja olen kovin tyytyväinen, että tänään meidän ei tarvitse keskustella institutionaalisista uudistuksista ja voimme puhua ihmisistä, turvallisuudesta ja oikeudesta koska olemme saaneet päätökseen ratifiointiprosessin Lissabonin sopimuksen osalta. Haluaisin kiittää kaikkia muita jäsenvaltioita niiden tuesta niille Tsekin tasavallassa, jotka pyrkivät nopeaan ratifioimiseen Lissabonin sopimuksessa. Me pyrimme siihen kovasti, koska halusimme keskittyä täysin siihen, että käsitellään niitä ongelmia, joilla on merkitystä kansalaistemme kannalta. Ja uskon, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuden perustuva alue on olennainen tässä äh, yhteydessä ja olennainen asia on myös Tukholman ohjelma. Toiset puhujat ovat täällä maininneet tämän pitkän tien ja prosessin, jotka me ovat, ja uskon, että se on totta. Meidän täytyy päästä yli näistä esteistä Eli laille, oikeudelliset tulkinnat ja käsitykset eri jäsenvaltioissa ja monia välineitä niitä on käsitellä. Nämä ovat juuri nämä parlamenttien väliset tapaamiset, mutta myös puhemiehistöjen väliset kokoukset eri parlamenteista, kuten esimerkiksi Kosakin puitteissa, joka on jo 20 vuotta toiminut. Ja nyt juhlimme sen 20. vuosipäivää ja uskon, että voimme onnitella siitä, että se on niin hyvin toiminut tämä järjestö. Uskon, että meidän pitäisi aloittaa keskustelu tällaisen neonationalismin noususta ja rasismin noususta monissa eh, maissa – se valitettavasti liittyy läheisesti rahanpesuun, huumeiden ja äh, järjestäytyneen rikollisuuden ongelmiin. Tiedän, että asia on hyvin arka ja asia on ongelma, mutta jos sitä emme käsittele, emme voi tarjota turvallista Eurooppaa kansalaisillemme. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Ja sitten edustaja Gutierrez Espanjan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan integraatio prosessi on tuonut kaikille Euroopan kansalaisille paljon hyvää mukanaan ja tämä on erityisen totta Espanjan kohdalla, mutta se on myös saanut aikaan joitakin kysymyksiä ja Sanoisin, että integraatioprosessi on saanut aikaan myös turvallisuusvajeen, koska olemme poistaneet va- rajavalvonnan rikollisilta. Ja uskon, että Tampereen prosessista lähtien kymmenen vuoden aikana olemme eliminoineet poliisin ja tuomareiden rajoja voimakkaasti, mutta meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää tässä asiassa. Ja erityisesti sanoisin, että oikeusyhteistyötä täytyy parantaa. Poliisien kahden välinen tiedonvaihto sujuu varsin hyvin, mutta rikosoikeudellisissa jutuissa, joissa rikoksia tutkitaan, niin ongelmia on vielä hyvin paljon. Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että kansalaisten turvallisuus pystytään takaamaan tehokkaasti, koska kansalaiset kyseenalaistavat EUn legitimiyden legitimiteetin, jos se ei pysty vastaamaan tällaisiin haasteisiin kuin rikollisuus, järjestäytynyt rikollisuus ja turvallisuus. Ja se parlamenttiryhmä, jota edustan, tukee Tukholman ohjelmaa, mutta uskon, että tarvitsemme lisää kunnianhimoisuutta ja meidän täytyy ennen kaikkea olla vaativampia siinä, että agendan tavoitteisiin päästään, että ne täytetään. Koska olemme jo liian kauan puhuneet asioista, silti niitä ei ole saatu vielä ratkaistua. Ja parlamentin valvonta, jota täältä voidaan harjoittaa, sen täytyy olla hyvin vaativaa hallitusten kohtaan, hallituksen kohtaan niin, että todella saadaan aikaan sellainen tehokas ohjelma, jolla saadaan turvallisuutta kansalaisille. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista heille tällä hetkellä. Kiitos Teresa Jimenez Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Si, buenas Hyvää iltapäivää. Hyvät edustajat, hyvä puheenjohtaja. En usko, että olisi parempaa paikkaa puhua terrorismin uhreista kuin tämä, koska olen sitä mieltä, että tämä kokous, johon olemme kokoontuneet puhumaan Tukholman ohjelmasta. Siinä on aiheena turvallisuus, oikeus ja vapaus. Uskon, että nämä kolme sanaa, turvallisuus, oikeus ja vapaus, ovat juuri ne, joita terrorismin uhrit eniten toistelevat. Niihin perust... Ne ovat juuri ne asiat, mitä nämä uhrit pyytävät. He uskovat, että vapautta ei voi olla ilman turvallisuutta, vapautta ei voi olla ilman oikeudenmukaisuutta. Näin herra Koeliokin sanoi jo aikaisemmin. Turvallisuus on aivan välttämätöntä, jotta vapautta voisi olla. Ei ole pelättävää olen ollut vähän aikaa tässä Euroopan parlamentissa, olen nähnyt jo nyt, että että terrorismista ei oikein uskalleta puhua. Siitä puhutaan hyvin vähän eikä oikein ymmärrä miksi, koska se on valtava ongelma. Valitettavasti mm, erityisesti Espanjassa joudumme sitä nyt kärsimään, mutta myös Italia on siitä kärsinyt, samoin Ranska, Irlanti ja monet muut maat. Kaikki olemme potentiaalisia terrorismin uhreja. Voin kertoa tämän teille. Joten ei pitäisi, olla, mm, ei pitäisi pelätä terrorismista puhumista eikä sen uhreista puhumista. Muuten ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ei riittävästi puolusteta. Minä olen näitä asioita käsittelevässä valiokunnassa enkä ole vielä ole kuullut puhuttavan terrorismin uhrin oikeuksista, olen vain kuullut kansalaisten oikeuksista. Siksi minusta on tärkeää ottaa tämä asia esille. Haluaisin pyytää solidaarisuutta kaikilta 27 valtiosta, valtiolta vaikka teidän maanne ei juuri nyt kärsisi tästä niin paljon, auttakaa Espanjaa, auttakaa terrorismin uhreja heidän pyynneissään. Olisi erittäin tärkeää, että nyt kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, voitaisiin harmonisoida lainsäädäntöä, jolla suojellaan terrorismin uhreja, koska lainsäädäntö on erilaista jokaisessa maassa. Uskon, että tämä on siellä tärkeää. Jos haluamme taistella äh, tällaisen terrorismin uhrien oikeuksien puolesta Tukholman ohjelman puitteissa voisimme ottaa ensimmäisen askeleen siihen suuntaan. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitoksia paljon. Ja koska paljon puheenvuoropyyntöjä on, niin nyt puheenvuoro pyyntölista menee kiinni, jotta voimme sitten siirtyä kello 17 työryhmiin. Ja lyhennämme jokaisen puheenvuoron aikaa nyt kahteen minuuttiin. Pahoittelen, mutta se on tarpeen, jos haluamme kaikki puhujat mukaan. Ja nyt edustaja Kokouma Kyproksen edustajahuoneesta, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Puheenjohtajavaltio Ruotsi on jo julkaissut Tukholman ohjelman. Se koskee vuosi 2010-2014. Ja näin joudumme jälleen pohtimaan, mitä politiikkaa EU:ssa täytyy toteuttaa, jotta vapaus, turvallisuus ja oikeus toteutuvat. EU on päättänyt jo monista poliittisista toimenpiteistä ja tässä monivuotisessa ohjelmassa näitä syvennetään entisestään sisä- ja oikeusasioiden suhteen. Samoin on lähdetty toimenpiteisiin, joilla halutaan vähentää vapautta. Ei tällä tavoin voida kuitenkaan toimia, jos halutaan luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue tarvitsemään valvonta ja toimivaltuudet, joita tässä on, ne menevät pidemmälle kuin pelkästään rikollisuuteen puuttuminen. Esimerkiksi biometriset tiedot, sormenjäljet ja tämän kaltaiset ovat asioita, jotka Brumin sopimuksen ja Schengenin sopimuksen toisen vaiheen kautta halutaan toteuttaa. Ja näihin toimiin on lähdetty syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen. Ja tässä puhutaan terrorismin vastustamisesta, mutta tällä vähennetään ihmisten vapauksia, jotka on saavutettu vuosikausien taistelun jälkeen. Ja nyt ollaan uhraamassa näitä vapauksia. Meidän täytyy aina uudelleen ja uudelleen puolustaa ihmisoikeuksia ja terrorismin vastaisessa taistelussa mielipiteen vapautta rajoitetaan. Terrorismi näkyy hyvin erilaisina muotoina. Mitä terrorismi ja sen käsite ylipäätään kattavat ja käsittävät? Irakin ja entisen Jugoslavian tapahtumien jälkeen tarvitaan uusia keinoja, mutta valitettavasti minulla oli alun perin kolme minuuttia. Nyt minun täytyy lopettaa keskustelun tähän, puheenvuoron tähän. Sitten Tsekin senaatin edustaja, olkaa hyvä. Dovolte nejdříve, abych vám poděkoval za... Haluaisin kiittää teitä teidän työstänne puheenjohtajana ma- maana liittyen Lissabon sopimuksen ratifioimisen viime metreihin. Ja haluaisin myös äh, kiittää teitä siitä, että kunnioititte jäsenvaltioiden perustuslakeja. Se oli parasta toimielimille ja kaikille jäsenvaltioille. Haluaisin myös onnitella puhemies Busekkia siitä, että hän, äh, hänet nimitettiin Euroopan parlamentin puhemieheksi. Tsekki senaatin päätös Tukholman ohjelmasta, sitä tullaan puhumaan huomenna. Joten nyt haluaisin puhua Euroopan parlamentin ehdotuksesta hanketta, jossa on kysymys Frontexin, Europorin ja Eurojustin valvonnasta. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka tulisi asettaa myös kansallisten parlamenttien valvonnan alaisuuteen. Tämä meidän luvattiin Tsekin puheenjohtajakauden aikana Prahassa eh, ja toivon mukaan tästä puhutaan myös seuraavassa Kosakin kokouksessa. Tämä on asia, jota kansalliset parlamentit ovat myös seuranneet hyvin läheisesti. Mutta valvonta jää nyt sitten Euroopan parlamentin käsiin, jolla ei ole kuitenkaan paljon kokemusta tästä, mitä taas kansallisilla parlamenteilla on. Ja sen vuoksi haluaisimme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Mutta odotamme kuitenkin tätä pääasiakirjaa, jonka komission tulisi esittää niin kuin se on luvannut. Ja sen vuoksi kansallisen kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenten tulisi yhdessä hoitaa tämä asia. Se olisi ehkä kaikkein tehokkainta. Thank you. Heidi Haut... Kiitoksia sitten Heidi Hautala Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa eh, puheenjohtaja. Eh, puhun myös tässä Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtajana ja haluaisin sanoa muutamia eh, ajatuksia Tukholman ohjelman ulkoisesta ulottuvuudesta, joka on meidän toimialaamme. Ja haluaisin aivan erityisesti kuitenkin korostaa sitä, että, että myös euroopan unionin sisäinen ihmisoikeuspolitiikka on hyvin tärkeää meidän ulkosuhteillemme koska maailman kaikki autokraatit ovat kyllä huomanneet että meillä on pieniä puutteita omissa ihmisoikeuksissamme ja vaikka ihmisoikeudet ovat arvo sinänsä niin niillä on myös tällainen välineellinen vaikutus meidän ulkopolitiikkaamme ja pyydän teitä kiinnittämään tähän huomiota. esimerkiksi jos me haluamme edistää riippumattoman tuomioistuinlaitoksen kehitystä maailmassa niin meidän on huolehdittava siitä että oikeusvaltio toimii aivan moitteettomasti meidän kaikissa kaksikymmentäseitsemän jäsenvaltiossamme. ihmisoikeudet eun ulkosuhteissa ovat aika hyvin mukana tukholman ohjelmassa ja huomaan että oman jäsenvaltioni suomen parlamentin lakivaliokunta on pitänyt tukholman ohjelmaa koskevassa lausunnossaan hyvin tärkeänä sitä että unionin arvoja edistetään myös ulkosuhteissa ja haluaisin todella vedota teihin kansallisten parlamenttien edustajiin että korostatte tätä. mutta tarvitaan lisää kunnianhimoa. on esimerkiksi tähdennettävä sitä mitä tarkoitetaan kun sanotaan että pitää noudattaa kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeudet on valtavirtaistettava kaikkiin Eh, ulkosuhteisiin eh, tämä maininta tarvitsisi vielä enemmän huomiota. Eh, lopuksi arvoisa puhemies, meidän täytyy pitää huolta päätöksenteon avoimuudesta ja haluaisin sanoa että meillä on aikamoinen tehtävä jos haluamme estää komission yritykset heikentää päätöksenteon avoimuutta. Ruotsin parlamentista. Uh, Kiitoksia. Haluan saada jäsenet ja kansalaiset tietoiseksi siitä, mitä, minkälaista Eurooppaa tällä ohjelmalla rakennetaan, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan. EU-peruskirja sitoo laillisesti kaikkia ja kansalaisten Euroopan sijaan, joka on keskustelun otsikko, niin meidän pitäisi ihmisoikeuksien Eurooppaa rakentaa. Vain tällä tavalla voimme saavuttaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden, jotka ovat nämä koodisanat pelissä tässä paperissa kaikille ihmisille EU-ssa. Tämä asiakirja Täytyy, siis otetaan huomioon kolmannet maat, joissa ihmisoikeuksia loukotaan, esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, ja poistetaan ihmisten laillinen status. Valtiottomat ihmiset, tällaista on tapahtunut myös aiemmin Euroopan historiassa. Dokumentti tekee ihmisistä laittomia ja pakottaa ne heidät järjestäytyneen rikollisuuden tai jopa ihmiskaupan uhreiksi. Ihmisoikeuksien Eurooppa täytyy tehdä Älkäämme toistako kauhistuttavia kokemuksia historiastamme. Tämä on koitin kivi meille eräällä tavalla siis. Minulla on myös toivoa seuraavan viiden vuoden aikana, koska emme toista tätä problemaattista näkemystä, joita jotkut maat ja jäsenet puhuivat niistä, jossa on suuri osa islami, islamofobiaa teksteissämme ja paperissa, paperissamme, joten kiitoksia. kiitoksia. Thank you. Richard Kalic. Kiitoksia Richard Kalic puolen seimistä. Olkaa hyvä. Szanowny panie przewodniczący. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Nyt olen puheenjohtajana oikeusasioiden valiokunnassa ja ihmisoikeuksien valiokunnassa Puolan parlamentissa mutta 2004 vuonna olin sisäministeri ja hallintoministeri Puolan hallituksessa ja osallistuin Haagin ohjelman rakentamiseen ja analysoin myös Tampereen ohjelmaa. Haluaisin Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Bus, Buskia onnitella siitä, että että nämä Haagin ohjelman säädökset tulevat analysoiduksi komission puolelta. Me puhumme uudesta Tukholman ohjelmasta ja monet säädökset Haagin ohjelmasta eivät ole yksinkertaisesti toteutettu. Toinen asia. Ja tietysti samanaikaisesti haluaisin puhemies Buskia omassa nimissäni ja Puolan delegaation nimissä onnitella, koska ensimmäistä kertaa tämä voidaan nyt tehdä julkisesti. Toinen asia, joka on hyvin tärkeä, kun ajatellaan näitä prioriteetteja, jotka komissio ja Ruotsin puheenjohtajamaan ovat asettaneet, niin on siinä on eräänlainen ristiriita sen välillä, että kun kansalaisvapauksia puolustetaan, toimitaan niiden hyväksi, ja toisaalta kans, kansalaisten puolustaminen. Se koskee poliisiyhteistyötä, kansalaisten puolustaminen. Toisaalta tämä osa, joka koskee kansalaisoikeuksia, se koskee kansalaisoikeuksia, joten ei koskaan voida sallia sitä, että poliisi, että turvallisuuspalvelut jäsenvaltioissa – vaikka sitten äh, torjuisivat terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta, rikkoisivat ihmisoikeuksia. Ja näin tapahtuu. Terrorismin torjunnan nimissä, rikollisuuden torjunnan nimissä loukataan ihmisoikeuksia. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että tämä otetaan mukaan Tukholman ohjelmaan. Kiitoksia. Thank you, Raman Kiitoksia. Sitten Jörgei Atondo Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olemme varmaan kaikki yhtä mieltä kahdesta tärkeästä asiasta. Tästä eteenpäin, tammikuusta eteenpäin, Euroopan parlamentti tulee antamaan lainsäädäntöä ja päättämään yhdessä neuvoston kanssa ja te kansallisissa parlamentissa teillä on mahdollisuus varmistaa, ovatko nämä asetukset ja lait, joita laadimme Tukholman ohjelman puitteissa, sellaisia, jotka rikkovat teidän omaa lainsäädäntöänne lähes kaikki, paitsi ne, jotka eivät halua Euroopan unionia, niin lähes kaikki muut ovat yhtä mieltä siitä, että on yhdennettävä ja homologoitava prosessioikeuden järjestelmää ja rikosoikeuttakin vilpittömästi voin sanoa teille, että tähän liittyy vaara, nimittäin se, että menettely ei, ei toimi ja että teemme Euroopan unionin toiminnasta niin hankalaa ja monimutkaista Lissabonin sopimuksen myötä, että se ei olekaan askel eteen vai taaksepäin. Haluaisinkin varoittaa teitä aivan suoraan sanottuna, että, että liittyy vaara tällaiseen niin sanottuun annettuun fundamentalistiseen suveren, suverenin tulkintaan sille, mitä parlamentti tekee täällä. On, on, on paljon sellaisia virtauksia Euroopan unionissa, jotka ovat sitä mieltä, että valtioiden ja kansojen ei pidä luopua mistään. Ja näin emme voi rakentaa Eurooppa, Euroopan unionia. Euro ei olisi onnistunut, jos markasta, frangista ja liiristä ei olisi luovuttu. Siksi haluaisin varoittaa siitä, että jos liian fundamentalistiseen, nationalistiseen tyyliin tulkitaan rikosoikeutta, prosessioikeutta, kansallista oikeutta, niin Tukholman ohjelmankin kärryn pyöriin kapuloita heitetään. Kiitoksia sitten Lordi Bowness eh, yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneesta. Kiitoksia siitä, että kutsuitte kansalliset parlamentit tähän kokoukseen. Kiitos Ruotsille puheenjohtajamaana tästä työstä, jota on jo tehty Tukholman ohjelman osalta. Minä olisin samaa mieltä, että meillä on yhteisiä arvoja, siitä ei tarvitse keskustella. Kyse on siitä, miten ne saavutetaan ja varmistetaan se, että ne eivät jää pelkiksi pyrkimyksiksi. Näitä kysymyksiä meidän pitäisi kysyä itseltämme. Tukholman ohjelma, niin kuin se on luonnosteltu, nykyään on hyvin kunnianhimoinen ja siinä on paljon asiaa, jota voidaan pitää tervetulleena. Mutta sanoin, se on kunnianhimoinen ja jos halutaan menestystä, Täytyy asettaa prioriteetit. Ei ole mahdollista saavuttaa kaikkea viiden vuoden aikana. Jos emme määrittele prioriteetteja ja saavuta niiden kanssa menestystä, niin siinä on se vaara, että Euroopan kansalaiset väheksyvät ohjelman, ohjelmaa ja pitävät sitä jälleen sellaisen, joka ei ole relevanttia heidän kannaltaan. Uskomme, että kaikki uusi lainsäädäntö täytyy valmistella hyvin, luonnostella hyvin, niin että että kansalaiset ja lainsoveltajat voivat pitää sitä hyödyllisenä ja sellaisena, joka on hyödyllistä heidän oikeuksensa kannalta. Erityinen paino pitäisi laittaa yksilöiden oikeuksille jotka saattavat joutua oikeuden eteen toisessa maassa toisella kielellä, siellä on toiset proseduurit, että he tietäisivät, mitkä heidän oikeutensa ovat. Pidämme hyvänä keskinäisen tunnustamisen ja mm, luottamuksen painotusta, mutta sillä on suurempi tulevaisuus, kun että yritettäisiin harmonisoida äh, säädöksiä 27 jäsenvaltion kesken. Yksis, yksi, yksilöiden oikeudet, yhteiset standardit, pääsy oikeuteen ovat äh, asioita, jotka on helpompi ratkaista rajojen yli. Ja niistä tulee vähemmän todennäköisesti subsidiariteettiongelmia tai epäsopusointua eri järjestelmien välillä erityisesti. Kun täytyy ottaa huomioon nämä common law-oikeusjärjestykset, joita niin monia ei ole EU-ssa. Sitten Maritaatti Italian parlamentista tai senaatista, olkaa hyvä. Si, grazie, Kiitos puhemies. Kahdessa minuutissa ei oikeastaan voi muuta kuin lyhyesti tuoda esiin joitakin käsitteitä. Kollegat, mielestäni on nyt tullut hetki, jona Euroopan pitää lopettaa analysointi. Analyysit on jo tehty, aivan kuten oikein tässä espanjalaiskollega sanoi. Rajat ovat kaatuneet, tämä on myönteinen asia, mutta ne ovat kaatuneet ainoastaan tavallisille kansalaisille ja rikollisille, koska poliisin ja tuomarikunnan yhteistyössä on edelleen ongelmia. Se, että annetaan terrorismille tällä tavoin vapauksia on väärin. Meidän täytyy oikealla tavalla kansainvälisesti tuomita nämä toimet. Ja tämä onnistuu tietyin välinein. Jotakin välineitä meillä on Euroopassa, esimerkiksi yhteiset poliisivoimat ja oikeudelliset voimat ja äh, kuitenkin oma, oma maani ei ole vieläkään tätä sopimusta ratifioinut. Tämä ei ole mikään hyökkäys hallitustani kohtaan, mutta tällaisena siihen täytyy puuttua. Ja sitten mahdollisimman pikaisesti täytyy myös määritellä Europolin ja Eurojustin kantaiset tärkeät käsitteet, eli niiden toimivaltuudet, rakenteet ja muut täytyy määritellä tarkasti ja myös kummankin vastuualueet. Koska jos annamme entistä enemmän koordinointivaltaa ja ja entistä enemmän konsteja puuttua rikollisuuteen, niin silloin vastuudenkin pitää kasvaa. Muuten emme voi olla vastuussa näistä toimielimistä oikeudellisen yhteistyön se on välttämätöntä, mutta se ei voi toimia tällä tavoin. Jos ei se toimi edes kansallisella tasolla, niin ei se todellakaan voi toimia myöskään EUn tasolla. Kiitoksia. Sitten Helen Flotre Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää jotakin yleisöä huomioita. Olen tyytyväinen siitä, että Lissabonin sopimus on ratifioitu. Saamme lisää mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen ja arvioida politiikkaa, joka koskee eurooppalaisen vapauden ja turvallisuuden oikeuden alueen rakentamista. Olen kuitenkin huolissani siitä, että Tukholman ohjelmassa on käsitteitä, joista olisi käytävä syvällisempää parlamentaarista keskustelua. Me itsekin nimitämme tätä istuntoa kansalaisten Euroopan rakentamiseksi. Ehkä olemme punonneet tähän ansaan, ansaan joka koskee sitä, että EUn valtioiden alueella e, e, elää paljon henkilöitä, jotka eivät ole EUn e kansalaisia, koska he eivät ole minkään jäsenvaltion kansalaisia, mutta heillä on kuitenkin perusoikeuksia joita meidän, jo, jotka meidän valtiomme takkaa ja toivon, että EU hyvin pian liittyy eurooppalaiseen ihmisten oikeussopimuksen. Nämä henkilöt, jotka eivät ole EUn kansalaisia, joita meidän valtioidemme on kuitenkin suojeltava, heidän tilanteensa on aika huolestuttava. Siksi olen sitä mieltä, että käsite turvallisuus on erittäin rajallinen. Haluaisin, että käsittelisimme turvallisuusasioita ihmisten turvallisuus, käsitteen alla, niin kuin YK elimet ovat tehneet. Näin voidaan paljon laajemmin käsitellä Euroopan laajuisia kunnianhimoisia tavoitteitamme. Olen sitä mieltä, että Tukholman ohjelmasta puuttuu viitteet kansainvälisiin ihmisoikeussitoumuksiin. Yksinkertaisesti sanottuna olen sitä mieltä, että YK ja E Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa on aika hyvin perustaa. Monet ja valtiot rikkovat näitä oikeuksia, niistä ne on hyvin dokumentoitu. Niiden olisi muodostettava pohja meidän ponnistuksellemme Eurooppa, jota haluamme rakentaa, joka perustuu näille perusoikeuksille. Se olisi pyrittävä kuromaan umpeen tämä kuilu pyrkimystemme ja todellisuuden välillä perusoikeuksien kunnioittamisessa Euroopassa. Kiitoksia Stefan Schennach Itävallan parlamentista. Arvoisa puheenjohtaja, pyydän heti äh, anteeksi Äh, Ruotsilta äh, puheenjohtajamaana, että en nyt äh, tässä lähde tätä positiivista asioita ottamaan esiin oikeuden turvallisuuden vapauden alueelta, ja vaan lyhyen ajan vuoksi keskityn muihin asioihin. Tämä on siis, Tukholman ohjelma on erittäin kunnianhimoinen, mutta myös ristiriitainen. Se, miten tässä nyt on tehty tällainen ohjelma tulevaisuudelle, tai ymmärrän mutta tässä kuitenkin on tarve saada selkeytyksiä mukaan ennen tämän syventämistä. Haluaisin ottaa muutaman asian esiin. Kun puhutaan kansalaisten oikeuksista, ihmisoikeuksista, nehän ovat ydinasia mutta ei sinne saa jäädä vain tietojen suojaan, vaan täytyy huomioida myös tarve, suhteellisuus, valvonta. Se puuttuu tästä. Ja sen vuoksi tämä informaatiojärjestelmä ei tule toimimaan tällaisenaan. Toisekseen yksi vuosi sitten me puhuimme täällä siirtolaisuudesta ja me rakennamme uusia muureja, mikäli me kun jo päätimme 2008 tästä rajapaketista, jos me emme sitä ensin arvioi, vaan lähdemme vaan tekemään uusia toimia. Ja sama koskee myös äh, tätä riskin arviointia äh, ja siitä, että lähdetään aina syyttömyydestä. Mielestäni tässä on äh, tiettyjä asioita, joihin minusta vetoan tässä nyt Ruotsiin, että niihin pitäisi puuttua muuttua liittyen äh, siirtolaisuuteen, työllisyyteen, johtaako se suoraan äh, oleskelulupaan ja niin edelleen. Uh, Kiitoksia, herra Tapani Tölli Suomen eduskunnasta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtajamaan luonnos oikeus- ja sisäasioiden monivuotiseksi ohjelmaksi vastaa pitkälti niitä näkemyksiä, joita Suomi on ohjelman ennakkovalmistelun aikana esittänyt tukholman ohjelma varmistaa tampereen ja haagin ohjelmien jatkuvuuden korostamalla jo tehtyjen päätösten ja hyväksyttyjen instrumenttien tehokasta toteuttamista ja täytäntöönpanoa. myös arviointimenetelmien kehittämiseen kiinnitetään vahvasti huomiota. on syytä sekä kiittää että onnitella puheenjohtajavaltio ruotsia erinomaisesta työstä. asiakirja on yhdistelmä suuria linjoja ja yksityiskohtaisia ehdotuksia. tärkeintä ovat sekä konkreettiset ja tehokkaat toimenpiteet että tulokset eivät niinkään julistukset ja juhlapuheet jotka usein jäävät toteutumatta. oikeus ja sisäasioissa tarvitaan nimenomaan konkreettista edistymistä. tässä yhteydessä haluan mainita yhden asiakokonaisuuden jossa on tärkeää saavuttaa tuloksia nimittäin maahanmuutto ja turvapaikka asiat sekä näihin liittyvä rajavalvonta. tukholman ohjelmasta ilmenee että maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan tulee perustua ranskan puheenjohtajuuskaudella hyväksytyn maahanmuutto ja turvapaikkasopimuksen täytäntöönpanolle. prioriteettitavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen turvapaikkapolitiikka vuoteen kaksituhatta kaksitoista mennessä. suomen eduskunnan hallintovaliokunta on eri yhteyksissä kiinnittänyt huomiota siihen että jäsenmaissa noudatetaan hyvin erilaista turvapaikkapolitiikkaa olennaista on että jokainen jäsenmaa noudattaa voimassa olevia eu säädöksiä eikä kansallisesti ryhdy toimenpiteisiin jotka johtavat turvapaikanhakijoiden siirtymiseen jäsenmaasta toiseen. yhdenmukainen lainsäädäntö ja sen yhtenäinen soveltaminen on ensiarvoisen tärkeää. kiitoksia. Yes, thank you, Mr. President. Kiitoksia. Ich auf den Punkt äh, kommen, der mich vor allem umtreibt. Es ist ja nicht häufig, dass wir diese glückliche Situation haben, dass nationale Parlamente und Europäisches Parlament Useinhan meillä ei ole mahdollisuutta siihen, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti kokoontuvat keskenämme ja täällä kannamme vastuuta niitä kohtaan, jotka meidät tänne ovat valinneet. Ja täällä me rakennamme Eurooppaa eteenpäin. Rikosoikeus, siviilioikeus, terrorismus ja niin edelleen. Yksi asia näiden lisäksi on jäänyt hieman vähälle tässä ohjelmassa, eli demokraattinen osallistuminen yhteiskuntaan. Ja tästä on ainoastaan neljä riviä. Ja haluaisin sanoa, että samalla kun olemme kaikki iloisia siitä, että 20 vuotta sitten Eurooppa kasvoi jälleen yhteen ja nyt elämme tässä yhtenäisessä Euroopassa, mutta meidän täytyy tehdä selväksi se, että meillä on vielä ratkaiseva suuri askel edessämme EU:ssa, koska usein näkyy se, että että syntyy eliittiä, joka kätkeytyy yhtenäisten markkinoiden taakse, ja näin ei synny kansalaisten yhteistä Eurooppaa. Ja nyt paljon riippuu tästä ohjelmasta se, saammeko tästä ohjelmasta tehtyä tehokkaan välineen, niin että saamme kansalaiset entistä paremmin mukaan politiikkaan. Toimielinten täytyy tehdä yhteistyötä, mutta myös kansalaisille täytyy antaa mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin huolenaiheidensa osalta meidän keskuudessamme entistä paremmin niin, että he pääsevät mukaan toimintaan. Athanasios Paf... Kiitos sitten Athanasios Pafilis. Kreikasta, olkaa hyvä. Πρώτα πρώτα ηρωνία. Αυτό που υπόθηκε ότι προχωρούμε στην Ευρώπη των πολιτών. On melkoista sanoa täällä, että rakennamme kansalaisten Eurooppaa. Esitän teille kysymyksen. Jos te olette sitä mieltä, että olemme täällä rakentamassa kansalaisten Eurooppaa, niin miksi niin tärkeään kysymykseen kuin Lissabonin sopimukseen teillä ei ole ollut rohkeutta järjestää kansanäänestystä jokaisessa maassanne? Kansanäänestyksessä äänestettiin ei ja sitten Irlantiin sai äänestää uudestaan, kunnes se sanoi kyllä. No, Eurooppa ei tässä uskaltanut ottaa ja monikansallisille yrityksille. Tässä puhutaan vapaudesta, turvasta ja oikeudesta, mutta tässä on kysymys aivan päivän vastaisesta. Meillä on tässä raskas repressiivinen väline, e, Euroopan unionin kaikkein edistyksellinen, edistyksellisin väline on juuri repressiivinen väline ihmisoikeuksilta ja perusoikeuksilta on katkaistaan jalat. Nämä ehdotetut toimet pelottavat. Ketä te oikein pelkäätte? Kansojako vai miksi teidän pitäisi tehdä rekistereitä kaikista? Miksi teidän on laadittava tällaisia tietokantoja henkilöistä rikosoikeuden alalla luovutaan kansojen itsemääräämisoikeudesta. Kansat eivät tule tätä hyväksymään. Meillä ei ole tässä valitettavasti aikaa. Päätän pian. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue eh, tuo institutionaaliset puitteet, joihin sisältyy mekanismeja, joiden avulla voidaan eh, harjoittaa Euroopan unionissa epäsuosittua politiikkaa. Kansalaiset maiden ja kansojen on oltava noudattamatta näitä sääntöjä ja vastustettava kapitalistista barbariaa. Sitten edustaja Lekile eh, Ranskan kansalliskokouksesta. Kiitoksia. Haluaisin aivan kättelyssä sanoa, että tuen täysin Tukholman ohjelmaa ja haluaisin onnitella Ruotsin, Ruotsin puheenjohtajavaltiona sekä komission jäsentä herra Jacques Barrota olen siellä täällä tässä kokouksessa kuullut joitakin vastalauseita kansalaisista parlamentista tai Euroopan parlamentista. Minä olen sitä mieltä, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin on tässä asiassa tehtävä tiivistä yhteistyötä, koska tässä on kyseessä EUn suosit suosio ja kansalaisten asema, kun puhutaan pidätysmääräyksestä ja yhteistyöstä, oikeudesta yhteistyötä siviiliasioista asioissa sekä terrorismin torjunnasta. Nämä ovat asioita, jotka koskevat kaikkia Euroopan kansalaisia, siis ei pidä tehdä niin, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat toisiaan vastaan, vaan on tehtävä yhteistyötä. Olen aivan eri mieltä kuin jotkut tässä aikaisemmin. Ei minua järkytä mitenkään se, että Euroopan parlamentti saa lisää toimivaltuuksia päinvastoin. Mutta se merkitsee myös sitä, että on, on tehtävä erittäin tiivistä yhteistyötä keskenämme. Turvapaikkapolitiikassa on mentävä pidemmälle. Lasten ja naisten suojelussa on mentävä pidemmälle seksuaalisessa suojelussa. Euroopan eurojustasioissa on mentävä eteenpäin. Enää Frontex Schengeniä ei voida selittää, jos ei konteksteja vahvisteta, jos ei Frontexia vahvisteta. Olen varma, että Lissabonin sopimus antaa lisää toimintavaltuuksia Euroopan parlamentille, mutta myös kansallisille parlamenteille. Tarvitaan erittäin hienoa yhteistyötä, Ei eikä ainoastaan subsidiariteettikysymyksissä, vaan aivan sisältöasioissa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Sitten puheenvuoro Euroopan parlamentista. Eh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin hieman poiketa asiasta en siksikään, että nyt haluaisin toisaalta halua muusta kuin kansalaisten Euroopasta, koska emmehän me kovinkaan usein voi käydä keskustelua kansalaisten kansallisten parlamentin kanssa. Meidän täytyy keskustella nyt kaikesta Frontexista, eh, Eurojustista ja monista muista asioista. esimerkiksi eh, eurooppalaisesta huumausaineiden tarkkailuvirastosta. Meitä kiinnostavat aina kaikki pienet tekstit, mutta kuitenkin suuret kontekstit ja asiayhteydet jäävät usein meiltä huomaamatta. Ja usein julkisuudessa luullaan, että me keskustelemme ainoastaan tomaateista ja tomaatin kohdistuvasta sääntelystä. Tällä viikolla neuvostossa Euroopan neuvostossa tehdään paljon tärkeitä päätöksiä. Miksi Euroopan presidentistä ei puhuta lehdistössä? Siis Merkel ja Sarkozy ilmaisevat toiveensa hänestä ja kollegoiden täytyy keskustella, minkälaisen profiilin jäsenvaltiot haluavat tälle henkilölle. Ehkä kysymykseen voisi tulla myös nainen. Tämä on hyvin tärkeä keskustelu demokratian kannalta. Ja Koelio puhui vastuusta. Meillä on tärkeä teksti, Eli meidän täytyy selvittää tämä testi koe kansalaisia kohtaan. Aivan kuten eräs suuri filosofi sanoi, me, meidän täytyy olla enemmän kuin ainoastaan lakia säätävä elin. Meidän täytyy osata tulkita kansalaisten toiveita ja jos emme tätä tee, niin silloin emme täytä tehtävämme. Kirsten Berchovs, Belgian parlamentista. Kiitos puhemies, puheenjohtaja. Täällä sanottiin, että Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla pitäisi olla aktiivisempi rooli ja enemmän yhteistyötä. Mutta minun mielestäni tässä nyt kuitenkin on kilpailevia toimivaltuuksia ja tästä tulee kaiken kaikkiaan aika hankalaa. Euroopan parlamentin tehtävän pitäisi minustani rajoittautua siihen, että löydetään äh, yhteiset tekijät äh, vapauksien ja äh, ihmisoikeuksien paketista. Ja mitä tulee ihmiskauppaan, islamisoitumiseen, rajojen, ulkorajojen epävarmat valvonta ynnä muu, ne ovat asioita, joiden pitäisi olla minusta keskeisiä. Ja samoin lisäksi minusta Euroopan kansalaisten oikeuksista ei huolehdita tarpeeksi. Nämä ovat äh, tärkeitä asioita. Tämä koko projektihan on hyvin kaiken kattava, mutta ikävä kyllä äh, tämä projekti on mielestäni ehkäpä liian kunnianhimoinen. Täällä on puhuttu näistä visioista, mitä meillä on. Mutta ennen kaikkea pitäisi kuitenkin huomioida kansalliset tunteet sen vuoksi, että ensin täytyy huolehtia oman, omien kansalaistensa turvallisuuden tunteesta. Ja jos Euroopan parlamentti voi tekstissään osoittaa, että se huolehtii jäsenvaltioiden suverenisyydestä jos eh, se on mahdollista, niin silloin ehkäpä voin jättää muun kritiikin pois. Kiitos. Thank you, Mihai. Sitten Mihai Nita, Romanian senaatista. 30 sekuntia. Astăzi s-au atins multe puncte foarte... Tänään aiemmat puhujat ovat käsitelleet monia hyvin tärkeitä asioita. Haluaisin mainita yhden. kun pidetään mielessä tarve puolustaa kansalaisten oikeuksia, ei pitäisi unohtaa tarvetta suojella lasten oikeuksia. Niitä pitäisi pitää tärkeänä osatekijöinä ihmisoikeuksissa. Erityishuomiota pitää kiinnittää lasten oikeuksien suojeluun. Myöskin täytyy ottaa huomioon suhde tämän asian ja kansalaisten oikeuksien välillä matkustaa vapaasti, ja asettua mihin tahansa 27 jäsenvaltiosta asumaan. Sen vuoksi pitäisi olla johdonmukaiset puitteet toimenpiteille, joissa integroidaan lapset, jotka tulevat perheistä, jotka siirtyvät jäsenmaasta toiseen. Pitäisi olla valvonta, seurantamekanismi, jotta voidaan katsoa, että miten lasten oikeuksia kunnioitetaan eri erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja köyhyydessä olevat lapset, koska sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys ovat esteitä sille, että lapset voisivat kehittyä. Pitäisi olla kunnolliset toimenpiteet, jotta kaikki syrjiminen voidaan eh, estää lasten osalta ja väkivalta myös. Kiitoksia. Sitten Cornelia Ernst Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Ähm, ähm, Kolme asiaa haluaisin ottaa esiin. Ensinnäkin on aivan oikein, että lain harmonisointia täytyy tehdä myös Euroopan tasolla, mutta täytyy selkeästi päättää, minkä pohjalta tässä toimitaan. Ja tässä puhutaan tässä asiakirjassa. Meille tärkeää on, että tässä otetaan huomioon ihmisoikeudet ja toiseksi tilanne ei saa huonontua yksittäisessä jäsenvaltiossa. Tämäkin täytyy muistaa. Ja samoin suhteellisuus on tärkeässä asemassa. Ja toiseksi kansalaisten Euroopasta on puhuttu paljon ja minä toivoisin, että olisi maahanmuuttajien Eurooppa. Se olisi tärkeää, mutta mitään strategiaa ei tuoda esiin tässä asiakirjassa, vaan päinvastoin tässä toistetaan samaa vanhaa asiaa ja toistetaan sitä, että laitonta maahanmuuttoa vastaan täytyy taistella. Tässä puhutaan Frontexista ja sen toimivaltuuksien laajentamisesta. Me haluamme, että tässä asiassa harjoitetaan sellaista politiikkaa, joka on sopusoinnussa Geneven pakolaissopimuksen kanssa. Tämä näkyy tässä asiakirjassa aivan liian vähän. Ja tämä huolestuttaa minua, kun ottaa huomioon tulevat lainsäädännölliset askeleet askeleet. Ja kolmanneksi, totta kai tarvitaan yhteinen turvallisuusstrategia, näin asian näin, mutta tässä täytyy muistaa suhteellisuus. Kun torjutaan terrorismia, ei voida leikata kansalaisten oikeuksia. Ja minusta itsemääräämisoikeus tiedotuksessa ja sen leikkaaminen ja tietosuojan leikkaaminen on hyvin vakavaa ja tässä on vielä paljon tehtävää. En tiedä, saavutetaanko Tukholman ohjelmalla tässä jotakin. Pelkääpä, että ei. Kiitoksia kaikista puheenvuoroista. Ja melkein pidettiin aikataulusta kiinni. Ja nyt puheenvuoro puhemies Busekille jälleen. Kiitoksia paljon kollega varapu- yhteispuheenjohtaja, joitakin tietoja, jotka saattavat olla hyvin tärkeitä meille kaikille. Nyt on kolme työryhmää. Numero yksi, kansalaisten oikeuksien tukeminen, vapauksien arvojen ja oikeuksien Eurooppa. Kokoussali on tämä sama sali, tämä täysistuntosali. Toinen työryhmä oikeuden Eurooppa, demokratia ja oikeusvarmuus eurooppalaisella, kansallisella ja paikallisella tasolla. Istuntosali on tuossa vastapäätä, sama kolmas kerros. E, Kokoussali numero 3C50. Tätä täysistuntosalia vastapäätä. Ja kolmas työryhmä, kansalaisten suojeleminen, Euroopan sisäinen turvallisuus, kokoussali tässä kaksi kerrosta alempana, ja kaksi kerrosta alaspäin. 1A002 on sen numero. Sama rakennus tietysti. Kaikki kokoussalit, ne on merkitty viitoilla ja teillä on tietoja, tietonne myös näissä lehtisissänne. Esittelijät kolmista työryhmästä Heitä pyydetään esittelemään mietintönsä mieluusti kirjallisesti, jos mahdollista, englanniksi tai ranskaksi, koska englanti ja ranska. Niistä päätettiin, että ne ovat työkielemme. Täysistunnossa huomenna aamulla ne esitellään. Ka- kaikki mietinnöt tai raportit. Ja 19.15 tänä iltana on virallinen illallinen, joten haluaisin kutsua teidät kaikki 19.15 tänä iltana virallinen illallinen jäsenten ravintola. Se on rakennus tuossa vasemmalla puolella tuohon suuntaan. Siis minun, minusta katsoen vasemmalle teistä katsoen oikealle. Ja siellä on suuntaviitat myös tähän ravintolaan. Tässä kaikki ilmeisesti tältä erää ja tämän illan osalta haluaisin kutsua teidät illallisen lisäksi, työryhmien lisäksi huomenna täysistuntoon tietysti. Kello 9.30. Joten kollegat, molemmat meistä päättävät kokouksen. Kiitoksia paljon. Tapaamme vielä illalla. Kiitos paljon. Thank you very much. What is, what is your...